nopeasti siirrymme seuraavaan aiheeseen. Ja on kyseessä yhteiskeskustelu terrorismin torjunnasta. Neuvoston ja komission julkilausumat henkilöskannereista ja myös toinen, joka on tiedustelupalvelujen toiminta terrorismin torjuntastrategioiden puitteissa. Neuvosto aloittaa Peres Rubakalpa. Señor presidente. Hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Haluaisin aloittaa tämän keskustelun ja aluksi kiittää parlamenttia tästä mahdollisuudesta käydä tämä keskustelu siitä, että voimme puhua. No, va- va- pahin vaara, johon puhemies voi ryhtyä, on se, että hän on tiukkana kolmen suurimman ryhmän puheenjohtajien suhteen. Hyvät herrat, neuvosto puhuu nyt seuraavan asian osalta ja pyytäisin teitä, hyvät puheenjohtajat, istuutumaan paikoillenne. Muchas gracias, señor presidente. Puhemies, niin, minä tässä sanoin, että haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että voidaan käydä tämä rauhallinen keskustelu terrorismin torjuntapolitiikasta ja sen elementeistä. Ja että tästä voidaan puhua nyt, kun on jo jonkun verran aikaa kulunut siitä järkytyksestä, minkä aiheutti Detroitin epäonnistunut isku viime joulukuussa. On selvää, että tällaisessa tapauksessa pitää reagoida, mutta on vielä parempi, että työskennellään rauhallisesti ja jatkuvasti ilman kiireitä, mutta asia unohtamatta. Silloin kun edessä on tällainen uhka, terrori, uhan kaltainen uhka, ja pitää korostaa, että se ei ole missään EUn jäsenvaltiossa vähentynyt. Tiedämme, että terroristit tarkkailevat meitä, heillä on innovatiivisia toimintatapoja ja he pyrkivät näin kiertämään meidän terrorismin torjuntastrategiamme. Ja tästä syystä meidänkin strategiamme tarvitaan uudistuksia, muutoksia, parannuksia ja erityisesti on otettava opiksi niistä virheistä, joita joskus teemme jos Detroitissa ei joulukuussa olisi ollut epäonnistunutta iskua, niin tuskin olisimme tällä hetkellä täällä tällä tavoin keskustelemassa. Eli tämä keskusteluhan lähtee liikkeelle näistä varoituksista ja päätelmistä, jotka pystymme Detroitin tapahtumista vetämään. Tämän keskustelun taustana on analyysi liittyen siihen, mikä meni väärin tuon iskun yhteydessä ja sitten toisaalta liittyen niihin toimiin liittyen, joihin valtiot ryhtyvät, jottei näitä virheitä tapahtuisi uudelleen. Siksi puhumme tietojen analyysistä ja siksi puhumme terrorismin torjuntapalveluista ja yhteisistä analyyseistä. Ja siksi puhumme myös henkilöskannereista, eli kyseessä ovat virheet, jotka löytyvät sellaisen iskun yhteydessä, joka ei onneksi toteutunut. Ja sen takia lähtisin nyt liikkeelle kaikkein selvimmistä johtopäätöksistä, jotka voidaan mielestäni tehdä Detroitin epäonnistuneesta terroriskusta. Niitä on viisi. Ensinnäkin Detroit osoitti, että siviili-ilmailu on yhä hyvin oleellinen terroristien iskukohde. Toiseksi Detroit teki selväksi, että pitää kerätä tietoja, mutta vielä tärkeämpää on integroida ne ja analysoida tiedot. Kolmas, Detroit osoitti, että Al-Qaedan alajärjestöt ovat valmiita toimimaan oman alueensa ulkopuolella. Näin siis Arabian niemimaan alkaidan osalta. Tämä on se järjestö, joka oletetusti on Detroitin epäonnistuneet iskun takana tai islamilaisen Magrebin alkaida. Nämä ovat siis edessä olevia uhkia. Ja neljäksi Detroit muistuttaa, että on hyvin tärkeää työskennellä radikalisoitumisen parissa, sillä tässä pitää huomioida terroristin, kyseisen terroristin henkilöllisyys, kukahan, minkälaista henkilöstä oli kyse. Ja sitten viimeksi pitää huomioida ne valtiot, joissa valtion toiminta on epäonnistunutta tai ne valtiot, joissa näin voisi käydä. Jos ajatellaan nyt siviili-ilmailua ja siihen kohdistuvaa uhkaa ja kaikkia olemassa olevia tietoja, No tältä pohjalta pääsimme tämän iltapäivän keskusteluun, tai tämän iltapäivän kahteen keskusteluun ensinnäkin koskien tietoja, tietojen käyttöä ja sitten toisaalta henkilöskannereita. Tämä meillä on tietysti uusi keskustelu eikä ensimmäinen kerta, kun asioita käsitellään täällä. Näin esimerkiksi terrorismin torjunnan koordinaattorin Kerkhoven puheenvuorossa muutama kuukausi sitten hyvin mielenkiintoinen kertomus itse asiassa oli kyseessä. Siinä puhuttiin tietojen hallinnoinnista ja henkilötietojen suojan tärkeydestä. Tiedot ja tietojen analyysi ovat tärkeitä osia, kun pyritään ehkäisemään terrorismia. Meidän pitää tietää keistä on kyse, missä, kuka toimittaa heille aseita, minkälaista infrastruktuuria heillä on, kuka heille sitä toimittaa ja pitää tietää, minkälaisia informaatiojärjestelmiä he käyttävät. Kaikkeen tähän tarvitaan erityistietoa. Ja jotta kaikki tämä tieto voitaisiin saada, jotta se voisi olla meidän käytettävissämme, meidän pitää vaihtaa tietoja ja tietojen vaihdon pitää onnistua hyvin, tämä pitää hallinnoida oikein. Haluan nyt heti sanoa, että jotkut terrori-iskut olisi voitu välttää, jos tiedot olisi voitu toimittaa niille, jotka ovat vastuussa terrorismin torjunnasta oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Eli siis jos tietoja olisi in- integraalissa muodossa ja järkevästi käsitelty. Eli tämä johtaa sitten keskusteluun, joka koskee tietojen hallinnointia. Jotta voitaisiin kunnolla vaihtaa tietoja, meillä on Euroopan unionissa strategia, joka on äskettäin hyväksytty. Se on osa neuvoston päätelmiä viime marraskuulta. Tarkoituksena on että turvallisuus- ja tiedustelupalvelut voisivat saada käyttöönsä tarvittavat tiedot, joita tarvitaan terrorismin torjuntaan. Eli ainoastaan tarvittavat tiedot, ei mitään muuta, koska tietojen runsaus joskus vaikeuttaa tietojen käyttöä. Strategiasta käy ilmi, että tarkoituksena tietojen vaihdossa on, että toimitaan yhdenmukaisesti, tehokkaasti ja sillä tavoin, että kansalaiset voivat tätä ymmärtää ja myös ne ammattilaiset, jotka tietoja käyttävät. Strategiassa sanotaan, että niin kuin täällä parlamentin päätöslausunnossakin on sanottu, että on huomioitava terrorismin torjunnan tarpeet, mutta toisaalta myös ihmisten oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, niin kuin tänä iltapäivänä sanottiin. Kuten aluksi sanoin, Detroitin oletetun iskun toinen johtopäätös on se, että lentokoneet ovat yhä uhattuina. Tämä henkilö pääsi lentokoneeseen, hän pystyy kiertämään kaikki meidän valvontajärjestelmämme pääsi lentokoneeseen asti. Eli kaikkien lentokoneiden turvallisuusjärjestelyt. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää tarkastella uudelleen näitä turvallisuusjärjestelyjä, koska ne eivät riittäneet terroriskon torjumiseen, niin kuin tuossa tapauksessa siis kävi. Meidän pitää yhä jatkaa yhä enemmän parantaa näitä järjestelmiä, jotta voidaan estää terroristien pääsy lentokoneisiin. Kenenkään ei pidä pystyä pääsemään aseiden tai räjähteiden tai räjähteiden alkuaineiden kanssa lentokoneeseen. Muuten emme pysty välttymään siltä, etteikö ongelmia voisi tulla, kun lentokone on lennossa. Ja tämä johtaa sitten siihen asiaan, joka teitä huolestuttaa, eli nämä henkilöskannerit. Kuten tiedätte, tässä asiassa komission toimivalta, toimivallassa on tehdä päätöksiä tai ehdotuksia. Liikenneneuvosto epävirassa muodossaan käsittelee tätä asiaa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että myös muutama viikko sitten pidetyssä epäviraissa Toledon ministerineuvostossa asiasta puhuttiin ja siellä päätettiin, että tarvitaan yhteinen kanta Euroopan unionissa näihin henkilöskannereihin ja yleensä kaikkiin turvallisuusjärjestelmiin lentokentillä. Eihän voi olla niin, että jotkut lentokentät ovat huonommin turvattuja kuin toiset, sillä tämä johtaa siihen, että kaiken kaikkiaan olemme huonommin suojattuja. Ja sen takia tähän tarvitaan yhteinen kanta koko Euroopan unioni. Ja sitten toisaalta tämä asia on vaikea, arkaluontoinen. Tässä pitää ottaa huomioon erilaisia asioita. Ensinnäkin on ilman muuta selvää, että pitää tietää kuinka tehokkaita nämä tällaiset skannerit ovat, jotta voidaan välttyä siltä, että terroristit räjähteiden tai räjähteiden esiäinen kanssa sinne lentokoneisiin pääsisivät. Ja sitten toisaalta pitää miettiä sitä, ovatko skannerit yhdenmukaisia ihmisten yksityisyyden suojan kanssa. Tämähän täällä huolestuttaa. Ja sitten toisaalta on eh, huoli, joka liittyy siihen, miten henkilöskannerit voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, lentomatkustajien terveyteen. Ja jos ajatellaan terveysvaikutuksia ja sitä, ovatko skannerit perusoikeuksien ja vapauksien mukaisia, tätä asiaa työstää komissio. On, olemme lähiaikoina saamassa kolme eri tutkimusta asiaan liittyen. Ja siksi Toledon epävirallisessa neuvostossa päätettiin odottaa näitä eri elementtejä ennen kuin käytäisiin syvällinen keskustelu, jonka pohjalta voidaan päästä yksimieliseen lopputulokseen. Ja yksi ajatus jonka haluan nyt jo mainita, on, että huomioimme hyvin tarkkaan sen, mitä täällä parlamentissa päätettiin 23.10.2008, kun henkilöskannereita käsiteltiin. Tuolloin puhuttiin juuri siitä, miten ne vaikuttavat oikeuksiin ja sitten pitää ottaa yhteyttä tietosuojaa valtuutettuun ja myös terveysvaikutukset. Kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka meidänkin on otettava huomioon, eikä muuta. Kiitos siitä, että pääsin tänne keskustelemaan näistä asioista ja kiitos puheenjohtaja Joustosta aikataulun suhteen. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο επίτροποι, πρώτα ο Κάλλας. Kiitoksia. Meillä on täällä kaksi komissiojäsentä. Ensin komissiojäsen Kallas. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvon jäsenet, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Me olemme täällä todellakin esittämässä teille yhteistä näkemystä tietyistä seikoista, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan. Omana painopistealueenani liikennekomission jäsenenä on matkustajien turvallisuus. Tämä on tärkeä prioriteetti yhteisessä liikennepolitiikassa ja tämä on tietysti aina äärimmäisen tähdellinen asia. Northwest Northwestern Airlinesin epäonnistunut terrorismi-isku 25.12. on taas osoittanut, että terrorismit pitävät siviiliilmailua kohteena. Haluaisin korostaa, että Euroopan unionin ilmailustandardit Niitä asianmukaisesti pantiin täytäntöön 25.12. Schipholin lentokentällä. Joten tässä jälleen osoitettiin se, millä tavalla ei onnistuttu yhdistämään näitä pisteitä. Ilmailuliikenne on terroristien uh, kohde ja kaikin mahdollisin keinoin täytyy ilmailuliikenteen turvallisuus taata kunnioittain perusoikeuksia kaikki osapuolet oikeutetusti kysyvät nyt meiltä, ovatko olemassa olevat turvallisuustoimet riittävän hyviä vai pitääkö ryhtyä toimiin, uusiin toimiin. Tämän päivän valvontateknologiat, äh, niin kutsuttu henkilöskanneri, tästä keskustellaan tänään. Henkilöskannerien käyttö lentokentällä. No, tästä ilmailuliikenneasiantuntijat ovat sitä mieltä, että näillä laitteilla on paremmat ö, äh, mahdollisuudet löytää kiellettyjä aineita kuin nykyisillä välineillä. Mutta miten paljon lisäarvoa nämä laitteet tuovat lentokenttien turvallisuudelle ja mitä vaikutuksia niillä on yksityisyyden suojalle ja terveydelle? Tämä ei ole vielä tänä päivänä aivan selvää. Aivan niin kuin Euroopan parlamentti vuonna 2008 jo totesi, henkilöskanneriteknologian käyttö tuo esille tiettyjä ongelmia, ennen kaikkea terveyden tietosuojan ja yksityisyyden suojan osalta. Aion huhtikuussa esittää teille kertomuksen tällaista kuvankäyttöteknologiasta ja sen vaikutuksista. Tässä kertomuksessa tullaan käsittelemään myös Euroopan parlamentin päätöslauselman huolenaiheita vuodelta 2008. Meidän täytyy tarkastella hyvin vakavasti näitä kysymyksiä ja päättää myös se, käsitellä, voidaanko näitä huolia käsitellä paremmin kansallisella vaiko eurooppalaisella tasolla. Minun mielestäni Euroopan unionin puitteissa asioita voitaisiin paremmin käsitellä. ja perustan tätä yhteisellä lähestymistavalla me syyskuun 11. päivän jälkeen, samoin kuin ilmailuliikenteen yhteydessä markkinoiden tarpeiden perusteella. Meidän täytyy toimia EU-tasolla. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että lentokenttien turvallisuus on paljon laajempikin kysymys kuin pelkästään uusi, uudet henkilöskannerit. Jotta voidaan torjua terrorismin uhkaa ilmailuliikenteessä, meidän täytyy tehdä yhteistyötä erilaisten tutkintametodien osalta. Ja meidän täytyy tehdä kansainvälistä yhteistyötä tässä. Kuten täällä puheenjohtaja sanoi, terroristit kehittyvät ja meidänkin täytyy kehittyä. Henkilöskannerit ovat vain yksi osa tätä välineiden kirjoa. Minä odotan innolla teidän näkemyksiänne ja kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne. Kiitoksia sitten Rova Malmström arvoisa Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Tämä on uusi duaali lähestymistapa komission puolelta. Nyt tässä astumme uuteen vaiheeseen EU-tason työssä. Olen hyvin iloinen tästä ja minä tulen tekemään yhteistyötä kanssanne terrorismin torjunnassa ja muissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä teemme tämä, mutta tietysti kunnioittaen sitä periaatetta, että jäsenvaltioilla on tässä lopullinen vastuu kaikesta tiedustelu- ja valvontatyöstä. Haluaisin muistuttaa teille, jotkuthan teistä oli, olivatkin kuulemistilaisuudessa, niin pari viikkoa sitten lupasin, että tulen arvioimaan uudelleen kaikkea terrorismin torjuntapolitiikkaa. Halusin, aluksi pyysin tässä yksi pyytänyt selvitystä kaikesta, mitä on tähän mennessä saavutettu. Ja tältä pohjalta sitten päätetään, miten menemme eteenpäin. Meidän täytyy arvioida asioita, meillä täytyy olla selvyys siitä, mitä meillä on jo käsissämme, mikä puuttuu, mikä on päällekkäistä, niin että voimme komissiosta ehdottaa uusia toimia, jotka ovat hyvin perusteltuja, pohdittuja ja toivottavasti voin pian esittää teille tämän kertomuksen, mutta tämä uudelleentarkastelu ei tarkoita sitä, että olisi täysin tietoinen siitä, että terrorismin uhka ei ole pienentynyt, aivan kuten kollegani herra Kallas ja neuvoston puheenjohtaja sanoi, me tiedämme, että terrorismi on edelleen yksi tärkeimmistä uhista arvoillemme ja demokratiallemme. Ja Detroitin lento osoitti tämän aivan äskettäin. Meillä on Europolin tilastotietoja, jotka osoittavat, että vuonna 2008 Euroopan unionin jäsenvaltiot raportoivat 580 te- terroristiteosta, jotka joko epäonnistuivat tai jotka toteutuivat. 350 eh, henkilöä joutui syytteiseen näistä teoista. 50 prosenttia heistä liittyi al tai islamistiterroristeihin ja mm, jotkut taas esimerkiksi Espanjan etaan ja me kaikki muistamme vuoden 2008 traagiset tapahtumat ja Mumbain pommitus, joka oli kohdennettu myös tämän Euroopan parlamentin jäseniä vastaan. Nämä tilastotiedot hyvin selvää kieltä puhuvat. Terrorismi on yhä voimissaan ja on tärkeää, että me emme mitenkään tässä ö, höllennä otettaamme. Meidän täytyy todella torjua terrorismia, mutta aina kunnioittain perusoikeuksia. Jos me tarkastelemme tämän päivän tilannetta, meillä on tietysti Euroopan unionin terrorismin torjuntastrategia, joka kehitettiin Madridin ja Lontoon iskujen jälkeen. Tässä strategiassa korostetaan sitä, että taistellaan terrorismia vastaan globaalisesti kunnioittaen ihmisoikeuksia ja mahdollistetaan se, että ihmiset voivat elää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tämä on sitoumus, joka edelleen pätee. Vapautta ei ole ilman turvallisuutta eikä turvallisuutta ilman vapautta. Ja tämän vuoksi perusoikeuksien kunnioittaminen kunnioittaminen terrorismin torjunnassa ei ole pelkästään vaatimus, joka kohdistuu jokaiseen demokraattiseen yhteiskuntaan, vaan myös ehdoton ehto sille, että meidän politiikkamme pysyy kestävänä ja legitiiminä. Tämän vuoksi komissio tulee esittämään vain sellaisia toimia, jotka ovat täysin Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia ja niissä otetaan huomioon esimerkiksi lainsäädännön vaikutus henkilötietosuojaan terrorismi on globaali ilmiö ja tämän vuoksi me olemme sitoutuneet siihen, että me teemme yhteistyötä liittolaistemme ja kansainvälisten järjestöjen kanssa kaikkialla maailmassa. Terrorismin torjunnan sisäisen ulottuvuuden osalta sanoisin, että meillä on terrorismin torjuntastrategiassamme tiettyjä avainseikkoja, joilla Euroopan unioni voi torjua terrorismia, antaa oman panoksensa sille. Meidän täytyy ennen kaikkea luoda asianmukaiset perusrakenteet, tukea uhreja, parantaa tietojen välitystä, tietojen vaihtoa kansallisten viranomaisten ja kaikkien asianmukaisten osapuolten välillä. Meidän täytyy reagoida epätavallisiin uhkiin. Meidän täytyy estää rahoituksen saanti terroristeilta ja meidän täytyy investoida enemmän tutkimukseen ja teknologiseen kehitykseen. Tämän politiikan kehitys, kehitys on saanut vahvaa tukea Euroopan komissiolta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja viime vuoden aikana komissio on antanut valtaisen panoksen lähentääkseen jäsenvaltioiden oikeudellisia kehyksiä tämän asian osalta. Meillä on esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys, jolla luotiin EU-laajuinen yhteinen käsitys vakavasta rikollisuudesta. Me olemme myös ryhtyneet merkittäviin toimiin terroristien internetin käyttömahdollisuuksien vähentämisestä. Ja meillä on eurooppalainen ohjelma kriittisten infrastruktuurien suojelemiseksi. EUn toimintasuunnitelma räjähdysaineiden turvalliseksi käytöksi luo vakavia esteitä terroristien tielle, jotka haluavat käyttää räjähdysaineita. Ja meidän, me olemme myös tarttuneet näiden aineiden sääntelyyn, joita voidaan käyttää räjähdysaineissa. Meillä on myös komission viime kesäkuussa ehdottama toimintasuunnitelma, jonka neuvosto hyväksyi. Tässä on 130 eri toimea mukana ja e, komissio on korvamerkinnyt e, jopa 100 miljoonaa euroa tähän, jotta voitaisiin olemassa olevia ohjelmia panna täytäntöön. Olen täysin sitoutunut siihen, että tulevina vuosina Euroopan komissio tulee kehittämään edelleen omaa rooliansa välittäjänä tälle yhteistyölle asiantuntijaverkostojen kanssa, tietojen vaihdon parantamiselle, eri verkostojen parantamiselle. Ja meidän täytyy myös miettiä sitä, millä tavalla me käytämme rahoitusvarojamme. Kenties me voimme luoda kansainvälisen turvallisuusrahaston. Tämä on yksi mahdollisuus Tukholman ohjelmassa laaja, laajoissa puitteissa tietysti kansainvälinen tietonvai, tietojen vaihto, tietojen kerääminen ja tietojen varastointi. Tämähän käsittää tuhansien ja taas tuhansien ihmisten tiedot. Ja meidän täytyy muistaa, että tarvitsemme, niin kuin edellisessä keskustelussa sanotaan, erittäin korkea tietosuojan taso. Ja aivan kuten komission jäsen Kallaskin sanoi, meidän täytyy pystyä asianmukaisella tavalla nämä pisteet yhdistämään. Yhdessä kollegani äh, Vivian Reddingin kanssa tulemme lähiaikoina antamaan ehdotuksemme tietojen suojasta, ja tämä kattaa myös poliisin oikeusyhteistyön. Kaikki tämä kaataan, kootaan sisäisen turvallisuusstrategian alle, jonka esittelemme lähiaikoina. Pitkällä aikavälillä, hyvä puhemies, me voimme menestyä terrorismin torjunnassa vain, jos pystymme todella kommunikoimaan omat arvomme oikein ja pitämään kiinni perusoikeuksista. Meillä täytyy olla kunnianhimoisia, kunnianhimoista politiikkaa, mutta se ei saa olla liian kunnianhimoista eikä se saa mennä väärään suuntaan, koska me haluamme pitää kiinni perusarvoistamme ja demokratiasta. Kiitos. No, annatte meille oikein... Carlos Miss meille toivorikkaat näkemykset tässä siitä, miten joku toinenkin päivä vielä esit täällä edustatte komissiota yhdessä. Weber, No niin, nyt aion olla erittäin tiukka puheaikojen kanssa. Herra Weber varmaan oikein hyvin ymmärsi tämän, mutta toistan tämän vielä englanniksi. Herra Weber, Hyvä puhemies, hyvin tiukkana nyt siis ajan kanssa. Hyvä, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä komissaari, minä olen eh, iloinen siitä, että me puhu ja Swiftistä, vaan yleiskeskustelua käymme. Me voimme katsoa taaksepäin ja sanoa, että terrorismia on olemassa ja kaikki toimet, joita se vasta vastaan on tehty, ovat eh, hyviä. Ja turvallisuusviranomaiset eh, ovat tehneet hyvää työtä, heitä pitää kiittää. Nyt on kysymys tulevaisuudesta. Kolme pyyntöä minulla olisi. Ensimmäinen on, että yhteistyö viranomaisten välillä Euroopassa asiakirjassa lukee, että pitää tehdä yhteistyötä ja että yhteistyötä täytyy vahvistaa. Eh, hienoja ajatuksia, mutta mitään ei tapahdu käytännön puolella. Tässä on puute viranomaisten yhteistyö halussa. Tällä tavalla neuvoston ja komission pitäisi työnsä tehdä. Sitten toinen asia. Kun tietoja kerätään ja tallennetaan, ja ne lait, jotka meillä on, niin EPP tukee sitä, että niitä lakeja arvioidaan jatkossa. No sitten kolmas liittyy Swiftiin. Meidän pitää kysyä, miksi yhteistyö USA kanssa pitää olla tällaista yhteistyötä. No siksi, koska emme osaa Euroopassa näitä tietoja arvioida. Meidän pitäisi Euroopassakin pystyä kaikkia tietoja arvioimaan. Ja kiitoksia. Thank you, Mr. Weber. Oh. Kiitokset, herra Weber. Ja seuraavaksi El Khatrae, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minulla on vain vähän aikaa, joten mainitsen vain avainkysymykset tästä henkilöskanneriasiasta. Tätä pidettiin ensin lääkkeenä asiaan, mutta mehän tarvitsemme koordinoitua Euroopan laajuista lähestymistapaa. Kaikkien on noudattava samoja sääntöjä, muuten tämä johtaa kaaukseen. Niin kuin neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja mainitsi, neuvostossa on kuitenkin oltu myös erilaista mieltä Tämä ei sovi. Me tarvitsemme tietysti globaalin lähestymistavan terrorismin torjuntaan. Ei mitään pikaisia johtopäätöksiä, ei pidä luvata mitään erityisiä menetelmiä ennen kuin niitä on mietitty. Henkilöskannereita on mietittävä laajemmin yhteydessä muihin lisätoimiin ja mitä tulee sitten kansanterveyteen ja budjettivaikutuksiin, tämäkin on huomioitava. Ja kolmanneksi ei saa antaa sellaista mielikuvaa, että henkilöskannerit ovat sataprosenttisen turvallisia tai että ne antavat varmaa tietoa. Joskus kaikkia ei välttämättä löydy. Ehkä pinnalta, mutta ei kehon sisältä. Ne eivät ole siis sataprosenttisen varmaa. Tarvitaan tutkimuksia ennen kuin tehdään edutuksia. Edustaja Meissner seuraavaksi, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, ministeri, komissaari. Aivan oikein, meillä ei ole mitään varmaa järjestelmää ilmaliikenteelle. Münchenissä esimerkiksi on käynyt ilmi, että meillä on aukkoja turvallisuudessa ja henkilöskannereita on eräissä maissa USAssa ja Alankomaissa, mutta miten lennot tulisivat turvallisimmiksi jatkossa? Meidän täytyy kysyä tätä. Näihin henkilöskannereihin liittyy paljon kysymyksiä, vahingoittavatko ne terveyttä, mitä niillä näkee, onko siellä vain vihreitä ja punaisia pisteitä näkyvissä vai näkyykö koko ihminen, miten tiedon, tietosuoja toteutuu, ja jos me haluamme näitä skannereita, kuka ne maksaa? Monia asioita pitää vielä selvittää. Me tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun tähän asiaan. Täytyy myös kysyä, mitä, miten, mitä me etsimme, ovatko pommit sellaisia, että ne löytyvät. Κυρία Σαργεντίνη, για ένα λεπτό. Seuraavaksi edustaja Sargentini, olkaa hyvä. Het eh, parlement hier heeft al een tijd geleden vast... Hyvä puhemies. Parlamentti jonkin aikaa sitten totesi, että jos otetaan käyttöön henkilöskannerit, meidän täytyy esittää tiettyjä vaatimuksia ihmisarvo, terveys, vapauden, vapaus valita, tietosuoja. Meillä on nyt teknologiaa, joka, jolla voidaan vahvistaa kaikki tämä röntgen ja alaston kuvat, ne ovat jo aivan taakse jäänyttä elämää. Nyt tässä ei kuitenkaan ole mitään valinnanvapautta. Italiassa on ollut uusia laitteita käynnissä ja Alankomaiden ministeri on pyytänyt, että kaikkialla Euroopassa, kaikille lennoille on samanlaiset laitteet käytössä, ei pelkästään Yhdysvaltojen lennoille jos me yritämme koko ajan pysyä tässä teknologian perä, kehityksen perässä, niin auttaako se meitä todella? Mitäpä sitten yhteiskuntamme? Mehän haluamme yhteiskuntiamme suojella. Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa sosiaalidemokraattisesta puolueryhmästä. Täällä on tuotu tärkeitä kysymyksiä esille. Millaista Eurooppaa me haluamme? Leto. Edustaja Van Dalen. Puhemies, henkilöskannerit täyttävät vaatimukset. Olemme nähneet turvallisia kuvia ihmisen muotoista henkilöstä ja sieltä sitten näkyy myös aseet ja nesteet. Jos tällaista näkyy, niin sitten ihmiset otetaan sivuun. Mut eikä saa unohtaa, että säteily on vähäisempää kuin edes matkapuhelimissa ja sitten jonotkin lyhenevät, sillä useampi henkilö saadaan tunnissa tarkastettua. Ja sitten meillä on tärkeänä se, että tiedonvaihto toimii, että yhteydet toimivat, mutta pitäisi kyllä mahdollisimman nopeasti ottaa käyttöön nämä laitteet lisälaitteena. Edustaja Tavares. Um Kiitoksia. Muutamia päiviä sitten sain ö, tällaisen mainoksen, jossa puhutaan henkilöskannereista ja ö, siinä viitattiin myös Detroitin tapahtumiin. No, tällaiset laitteethan maksavat 150 000 euroa, se on hyvin paljon, mutta ajatellaan Detroitin tapahtumaa, jossa terroristi-iskuja toteutumatta. Kiitos matkustajien. Kyllä tässä nyt ehkä kannattaa toimia, mutta ei terroristi-isku voi olla aina vain tekosyy sille, että yhä enemmän puututaan ihmisten yksityiselämään. Kyllä, meillä on Euroopassa tiettyä vastuuta. Kyllä, poliisi voi aina saada enemmän ja tarvitsee enemmän tietoja, tämä on totta, mutta meidän täytyy pohjata nämä tutkimukset tosi, todellisuuteen ja hyvin usein lähtökohdat ovat virheellisiä. Meidän täytyy keskustella näistä asioista. Täällä ajatus siitä, että terrorismi kehittyy ja meidänkin täytyy kehittyä. No tämä on aivan totta, mutta täytyy ensin tehdä hyvin oma työnsä. Detroitin isku olisi voitu hyvinkin yksinkertaisella tavalla välttää. Tällä hetkellä olemme siinä vaiheessa, että me keskustelemme tulevaisuuden tietojen vaihdosta ja poliisimenetelmistä. Millä tavalla ö, terroristit voivat viedä lentokoneisiin pommiaineita ja niin edelleen. Tästä keskustellaan. Meidän täytyy nyt kohta kohdalta miettiä näitä omia vastauksiamme tässä. Pone pirmininkė, kollegos, Euroopan parlamentas privalo padaryti viską, kad slaptųjų... Hyvä puhemies, meidän pitää tehdä kaikkemme varmistaaksemme, etteivät tiedustelupalvelut käytä terrorismin torjuntaa tekosyynä eh, vaikkapa vallankaappauksen, niin jos joku hallitus ei voi hyväksyä eh, tiettyjä toimintatapoja. Britti eh, sulhattilas Uzbekistanissa vastasi EBlle, että minä olen paljon kidutusta Uzbekistanista näin henkilön, joka kuoli tutkimusten aikana, koska siellä oli käytössä kehuvaa vettä. Eli tiedustelutieto, joka saadaan kiduttamalla, ei ole laitonta, jos emme itse kiduta. Eikö tämä nyt ole ihmisoikeuksien naurunaiseksi saattamista? Minä pyytäisin, että te tekisitte nyt parlamentaarisen tutkinnon tästä asiasta pitäisi saada CIAn luovutusvaliokunta uudelleen toimintaan. Edustaja Klaas. Kiitoksia puhemies. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tässä keskustelussa. Tuntuu siltä, että välillä keskustelu rajoittuu pelkästään tietosuojaan ja henkilöskannereihin, kun puhutaan terrorismin torjunnasta. On merkittävä panna huomata tässä, että neuvosto ja komissio eivät ole maininneet radikaalia islamismia, joka on todellakin kehto kansainväliselle terrorismille. Jos poliittisen korrektiuden nimissä emme voi katsoa totuutta silmiin, niin silloin kaikki toimenpiteet, joihin ryhdymme, epäonnistuvat. Komissio ja parlamentti, jotka keskittyvät äh, kansalaisoikeuksiin, no tietysti tämä on tärkeää, mutta meidän ei pitäisi suhtautua kaikkeen näin yhden mallin mukaisesti. Aivan sama äh, pätee myös terroristien rahoitusjäljitysohjelmaan. Meidän täytyy todellakin puuttua terrorismiin, mutta ei meidän tarvitse tässä käyttää ihan mitä tahansa vanha lähestymistapa. Seuraavaksi edustaja Kuun. Hyvä puhemies, hyvät eh, kollegat. EPPlle terrorismin vastainen mm, taistelu on tämän vuosisadan eh, pääkohde liikennevaliokunnassa ei ole puhe pelkästään eh, päätetty tästä nestekiellosta, vaan on myöskin puhuttu henkilöskannereista. Täällähän on jo todistettu, että ei sataprosenttista turvallisuutta ole nyt eikä tulevaisuudessakaan. Me voimme tietenkin kehittää tekniikkaa sitä kohti. Eräitä perussääntöjä täytyy myös parlamentaarisessa menetelmässä muistaa. Puolueet ovat sitä, siitä yhtä mieltä, että matkustajaa kun kohdellaan henkilöskannereita käyttämällä, niin kaiken pitää sujua sillä tavalla, että ihmisen oikeudet säilyvät. Henkilöskanneri on vain esimerkki siitä, minkälaisia ihmisen kuvaamismenetelmiä on. Me olemme valiokunnissa kuulleet, että komissio tekee ehdotuksen vielä ennen kesätaukoa sitten täytyy olettaa, että liikennevaliokunnassa ja kansalaisasioiden valiokunnassa tehdään hyvää yhteistyötä. Kaikilla pitää olla samat edellytykset eh, niin, että me saamme hyvän turvallisuusstandardin Eurooppaan. Edustaja Morais, Kiitos puhemies. Te sanoitte, että kolme komissiosenta ovat asiasta vastuussa ja tällä paikalla tähän olemme tyytyväisiä, mutta yksi henkilö täältä puuttuu. Komis, puuttuu komissio sen Redin kuitenkin sanoi viime viikolla, että tiedämme, että henkilöskannerit voivat ehkä puuttua ihmisten yksityisyyteen ja tarvitsemme sen takia tutkimuksen tähän liittyen. Tällaisia kommentteja todella tarvitsemme tässä vaiheessa. Sosialistit ja demokraatit olemme sitä mieltä, että teknologia voidaan torjua terrorismia ja Ruoan Malmström mainitsi tämän laimissa juridisessa puitteissa. Tämä on hyvin vakava taisto. Minä, minut tutkitaan monilla lentokentillä. On hienoa, jos teknologia voi edes auttaa toimintaa, mutta minun äänestäjäkunnassani on paljon henkilöitä, joita kohdellaan huonosti turvatarkastuksissa. Ja hekin kaipaavat turvallisuutta, mutta he myös haluavat, että heidän kansalaisoikeutensa toteutuvat. Ei saa olla mitään heikkoja linkkejä millään lentokentällä. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi tietää, että tarvitaan Euroopan kattava lähestymistapa tähän. Edustaja Larford. Mikrofoni. Oh, sorry. Yeah. Um, no, aloitapa uudelleen. Haluaisin puhua nyt oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta myös tiedostelupalveluissa. Yhdistyneen kuningaskunnan vetoomus tuomioistuin on vahvistanut sen, mitä parlamentti sanoi kolme vuotta sitten järkyttävästä salaisuudesta, totuudesta, britti hallituksen toimista. Mitä neuvosto sanoo tästä totaalisesta artiklan 6 loukkaamisesta EUn tor- kidutuksen vastaisessa sopimuksessa? Minä johdin 2006 CIA-tutkintavaliokunnan matkaa Lontooseen ja siellä sanottiin, että Lontoon liitolaisuutta tässä tutkitaan. No, Maassani täytyy nyt tapahtua neljä asiaa. Täytyy täysin tutkia riippumattomasti maan osallistumista Labour-hallituksen aikana tässä tähän näihin Seijan kuljetuksiin. Täytyy nopeasti toimia, täytyy saada selville, mitä ohjeita on annettu yhdistyneen kuningaskunnan tiedotus, tiedustelupalvelulle ja täytyy saada täysi parlamentaarinen, parlamentaarisesti täysin vastuuseen yhdistyneen kuningaskunnan tiedustelupalvelu. Kiitos puhemies henkilöskannerista taas. Minä olen sitä mieltä, että on hyvä ryhtyä minkä tahansa toimeen, joka lisää turvallisuutta matkustajille, mutta se pitää olla kuitenkin suhteellinen niin, että eh, viaton matkustaja, mm, häntä kohdellaan oikein. Jos ajatellaan nyt joulun iskua, niin voidaan ajatella sitä, että nyt ryhdytään mihinkä tahansa toimiin turvallisuuden lisäämiseksi. No joissain maissa, kuten minun maassani, nämä ovat nyt pakollisia nämä laitteet. Ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta. Jos ei mene skanneriin, niin ei pääse lentämään. Minä vastustan tätä, mitä tulee yksityisyyteen, niin olen sitä mieltä, että se, että nyt kierretään lasten oikeuslait skannereita käytettäessä, niin tämä on täysin skandaalinomaista. Minä haluaisin sanoa, että Kyseessähän Detroitissa oli se, että tiedustelutietoa ei kunnolla vaihdettu, kuten Yhdysvaltain presidentti sanoi. Joku sanoi jopa, että skanneritkaan eivät olisi tällaisia räjähteitä löytäneet. Ja lopulta puhemies valitettavasti joudun sanomaan, että nyt tarvitsemme kunnon lentomatkustajan profilointijärjestelmän. Edustaja Borghesso. Noi dovremmo dietro terrorismi kehittyy jatkuvasti ja meidän täytyy seurata sitä. Meidän täytyy huomata, millaisia muutoksia tapahtuu. Yksityisterroristit on hyvin vaikea löytää. Tässä me nyt keskustelemme sitten yksityisyyden suojasta ja siitä luommeko me, me uusia teknologisia keinoja. No, minun mielestäni meidän pitäisi olla huolissamme Luxemburgin tuomioistuimen antamista päätöksistä. Ne heikentävät terrorismin torjuntaponnistelujamme ja estävät meitä puuttumasta islamistiseen terrorismiin. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Tämä ei mitenkään auta meitä, vaan se itse asiassa heikentää meitä tilanteessa, jossa meidän pitäisi pysyä tiukkoina. Uhka on tänä päivänä vakavampi kuin koskaan. Terroristeja on niin kovin vaikea tunnistaa. Ei kysymys ole pelkästään nyt henkilöskannereista, saattaa olla, että me voimme olla missä tahansa tällaisessa lentokoneessa vaikeassa tilanteessa. Meidän täytyy pysyä tiukkoina. Omissa maissammekin on todellinen terrorismin uhka, mutta tähän komission pitäisi puuttua. Kaikki on tähän mennessä ollut aivan teoreettista. Islamistinen terrorismi on se, joka on tässä suurimpana vaarana nyt. Kiitoksia. 2000 200 ihmistä kuoli terrori-iskuista ja sitten vuotta myöhemmin oli jo 16 000 ihmistä. 6 000 ihmistä kuolee AIDSiin. Terrorismista siis puhutaan hysteerisesti ja täällä puhutaan näistä henkilöskannereista. Terrorismin vastainen taistelu on epäonnistunut. Euroopan yhteistyöstä haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentin täytyy saada demokraattiset valvontasäännöt tälle alalle. Ja haluaisin myöskin sanoa komissiolle, että yhteisen, yhteisten sääntöjen mukaan ottaminen yhteisiin käyttöliittymiin, se pitäisi tehdä samoin kuin rahoitus hoitaa kuntoon. Edustaja Himinen seuraavaksi. Señor presidente, Puhemies, kiitos. Terrorismi on hyvin vakava aihe, siksi ei pidä jäädä odottamaan tapahtumia, vaan ennakoida ne. Nämä emme kuitenkaan tee ja valitettavasti nyt joudumme aina toimimaan iskojen jälkeen, kun Detroitin epäonnistuneen iskon jälkeen ja pyrimme turvaamaan lento matkustajien turvallisuuden. Skannereita emme pysty kiertämään. Hyvät naiset ja herrat, emme voi jäädä odottamaan, sillä terroristitkaan eivät odota. Ja sen takia komission on vakuutettava meidät siitä, että pystytään huomioimaan ihmisten yksityisyys ja että kielteisiä vaikutuksia ei tule terveydelle. Tämän jälkeen on tehtävä päätökset koko unionia varten, ne jotka pelkäävät, että perusoikeuksia rikotaan on sanottava, että kaikista tärkein oikeus on oikeus elämään ja jos haluamme vapauttaa nyt se kaiken, niin meidän pitää pystyä elämään turvassa, jotta voimme todellakin kokea itsemme vapaiksi. Seuraavaksi Lopes Aguilar. Kiitoksia puhemies. Terrorismi on globaali uhka ja siihen vastaaminen on jaettu vastuu Lissabonin sopimus antaa tälle nyt pohjan niin, että vihdoinkin me voimme luoda Euroopan unionin yhteisen terrorismin vastaisen politiikan. Tämän vuoksi olen tässä kuunnellut neuvoston puheenjohtajaa, joka on tuonut esille joitakin seikkoja, joiden täytyy olla tässä politiikassa mukana. Ensinnäkin jaettu tiedon vaihto, tuota, jotta voidaan estää terroristi-iskuja ja tutkia rahoitusta. Toiseksikin täytyy panna täytäntöön kaikki, teknolo- kaikki teknologiset mahdollisuudet, jotta voidaan torjua terrorismia ja ottaa tietysti huomioon ihmisten perusoikeudet. Kolmanneksi meidän täytyy toimia yhteistyössä myös kolmansien maiden kanssa, Afganistanin, Pakistanin ja Afrikan sarven maiden kanssa. Neljäs seikka aikaan sitten siviiliilmailuun. Meidän täytyy hyödyntää teknologian uudistuksia, mutta niiden teknologisten laitteiden täytyy olla, täytyy sopia yhteen eri vaatimusta, kuten terveys- ja yksityisyyden, yksityisyyden suojavaatimusten kanssa. Sitten meillä on myös institutionaaliset seikat, Toledon terrorismin vastainen julkilausuma ja myöskin transatlanttiset suhteet. Me tarvitsemme hyvää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tämän yhteisen uhan edessä. Edustaja Görens. Hyvä puhemies. Yksi tapa torjua ter- terrorismia on käyttää tiedustelutietoa ja täytyy vara- huolehtia siitä, että tieto kulkee. Onko tämä näin? Ei varmaankaan. E, tiedustelutieto Yhdysvalloista, niin ainakin Detroitin tapauksessa se ei toiminut. Ja tästä sitten pitäisikin miettiä, että onko yleisesti niin, että tiedonvaihto on sellaista, että se on molemminpuolista. Tarvitsemme parlamentaarista kontrollia mitä pikimmin. Meidän ei ainakaan tarvitsisi toimia sillä tavalla, että henkilötietoja annetaan eteenpäin, jos ei ole niin, että Amerikan viranomaiset antaisivat meille kaikkea samaa tietoa terrorismin vastaisessa taistelussa. Me tarvitsemme parlamentaarisen valvontakomitean Euroopan parlamentin sisälle. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bisotto, olkaa hyvä. Devo ammettere che quando parliamo di lotta al terrorismo, discutendo solo di... Täytyy myöntää, että kun puhumme terrorismin torjunnasta, me puhumme pelkästään tiedustelutoimista ja teknologiasta. Minun mielestäni me emme nyt ole puuttuneet tähän oikein. Ikään kuin yrittäisiin parantaa tauti tarkastelemaan pelkästään oireita eikä taudin syitä. Kenties nyt olisi todellakin nyt aika puuttua terrorismiin katsomalla asian ytimeen eikä terrorismin ulkoisia ilmenemismuotoja. Ytimen tarkastelu on sitä, että tunnustetaan se, että terrorismi heijastelee sitä, miten etniset ryhmät eivät pysty kotoutumaan eurooppalaisiin yhteiskuntarakenteisiin. Euroopan parlamentin pitäisi nyt olla tarpeeksi rohkea käydäkseen asianmukaista keskustelua muslimien kotouttamisesta Euroopassa ja heidän tahdostansa jakaa länsimaisia arvoja. Haluaisin esittää tästä kysymyksen komissiolle. Meidän täytyy nyt todella pohtia ja tarkastella tätä asiaa. Jotkut teistä eivät halua puuttua tähän, mutta haluaisin kehottaa kaikkia poliittisia ryhmiä miettimään tätä asiaa. Meidän täytyy todellakin Euroopan kansalaisten edustajina tähän asiaan nyt puuttua. Rova Dort seuraavana. Thank you. Uh- Kiitos puhemies. Edustan Pohjois-Irlantia ja siksi tiedän oikein hyvin, kuinka kaulla tavalla terrorismi vaikuttaa viattomiin ihmisiin. Belfastissa Shankill Roadilla ihmiset olivat kaupoissa ja siellä nuoret ja vanhat sen jälkeen kuolivat. Irlannin tasavaltaisuuden nimissä kaikkea tällaista tapahtui. Täällä puhumme turvallisuus voimien yhteistyöstä voimme Pohjois-Irlannista havaita, että tämä yhteistyö varmasti johti siihen, että monen henki säilyi. Me, meidän on annettava tarvittavat laitteet niille, jotka pyrkivät terrorismia estämään. Ne, jotka tässä puhuvat turvallisuudesta ja siitä, onko se, onko se ristiriidassa tietosuojan kanssa. Tätä pitää miettiä uudelleen. Terrorismi tuhoaa elämää ja yhteisöä. Täällä on jopa sanottu, että terrorismi on hysteria. Tämä on täyttä hölynpölyä. Siinä vaiheessa, kun joku aseella yrittää hengen viedä, niin se on kovin kylmä ja tappava todellisuus. Minun äänestäni tästä tietävät hyvin paljon. Edustaja Kuelju seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Varmaan kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy ihmisiä ja omaisuutta suojella ja myös turvata lentokenttämme. Meillä on hyviä perusteluja henkilöskannereiden käyttöön. Ja tässä on myös huolia, jotka ovat aivan oikeutettuja. Ne varmaan voidaan ratkaista ja toivottavasti komissio tähän puuttuu nopeasti ja antaa meille myös kertomuksensa. Me tarvitsemme tehokkuutta. Meidän täytyy varmistaa se, että henkilöskannerit eivät vahingoita terveyttä ja meidän täytyy myös varmistaa se, että tässä ihmisten yksityisyys säilyy. Täällä on sanottu, että tämän, näiden henkilöskannereiden käytön pitäisi olla vaihtoehtoista. Ihmiset voisivat valita joko henkilöskannerin tai tunnustelututkimuksen. tutkimuksen toiset sanovat, että tässä pitäisi olla tällainen no scan, no fly järjestelmä. Minä haluaisin korostaa sitä, että meillä on vastuu Euroopan parlamenttina löytää ratkaisuja, jotka vahvistavat turvallisuutta, mutta eivät loukkaa ihmisarvoja, ihmisten yksityisyyttä. Merci, nous voulons tous euh, lutter contre le terrorisme. Kiitoksia. Me haluamme kaikki taistella terrorismia vastaan. Se on yksi osa demokratiaa ja tästä vallitsee konsensus koko parlamentissamme. Jos sanotaan, että annetaan vapautta turvallisuuden maksuksi, niin tästä sanoisin, että meidän täytyy vapauden ja turvallisuuden välille löytää tasapaino. Se on juuri demokratia. Jos terroristit voittavat silloin, jos me kaikki olemme peloissamme, mitä sitten skannereihin tulee, niiden turvallisuus, onko se sellainen, että me tunnemme asian ja sitten vapauden kannalta kansalaisvapauksien valiokunnan edustajana, e, jos on e, turvallisuus taattu, niin kuitenkin tämä puuttuu ihmisen intiimiyteen ja sillä tavalla perusturvaan. Meidän täytyy nyt odottaa, minkälaista työtä komissio tekee, jotta tämä asia etenisi ja meidän täytyy demokraattisella alueella Euroopassa saada turvamme taattua. Δεν θα δεχτώ λυπούμε μπλε κάρτες και θα είμαι και πάρα πολύ αυστηρός δυστυχώς στο Kiitoksia. Olen nähnyt täällä useampia sinisiä kortteja, mutta meidän täytyy nyt unohtaa tämä menettely ilman puhujalista, koska aikaa ei ole. Terrorismissa pyritään väkivallalla saamaan poliittisia ajatuksia läpi, ne jotka arvostamme demokratiaa, äh, rauhaa. Meidän pitää olla huolestuneita terrorismista, koska se toimii. Sinn Fein ja IRA ovat nyt hallituksessa pohjois siellä pommilla päästiin vaaleista läpi. Onko tämän parempia esimerkkejä? Muita on kommunismi Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa on vielä yli 61 vuotta ollut kommunistipuolueen terrorismi voimassa. Tämä on todella menestyksestä terrorismia. Eilen hyväksytyssä komissiossa on kommunisteja heidän kavereitaan vanhoista kommunistimaista ja tietysti puheenjohtajakin on entinen maolainen. Tämä on tietysti hienoa terroristeille. Grazie Presidente. Edustaja Fidan. Kiitoksia puhemies. Yhteiskuntiemme turvallisuus on arvo, josta ei voida neuvotella ja meidän täytyy taistella sen puolesta. Turvallisuustarkastusten parantaminen täytyy, sen täytyy kulkea käsi kädessä tiedustelupalvelujen ö, käytön ja viimeisimmän teknologian käytön kanssa. Usein ministerit painottavat tunteita, mutta eivät oikein onnistu panemaan täytäntöön koordinaatiota. Me olemme nähneet, miten henkilöskannereita on testattu tällaisilla vaikeilla reiteillä, mutta meillä ei ole vielä yhtenäisiä standardeja. Me tarvitsemme tutkimuksia. Meidän täytyy tietysti puoltaa henkilöiden oikeus, oikeuksia, mutta meidän täytyy ottaa huomioon kaikessa myös ennalta varautumisen ja varovaisuusperiaate. Me emme tarvitse sellaista järjestelmää, jossa väitetään, että nämä kuvat loukkaavat yksityisyyttä, vaikka eivät ne sitä teekään. Meidän täytyy tehdä tiettyjä uhrauksia, mutta meidän täytyy tehdä tämä sillä tavalla, että suojataan ihmisiä. Uh, these are the names that I will call. Seuraavat henkilöt saavat puheenvuoron se, menettelyssä ilman puhujalistaa. Ja puheaika on tasan minuutti. En halua, että tämä jää mitenkään epäselväksi. Tasan minuutti. E- eli nämä nimet. Zasada, Mr. Jacolino, Mr. Matulka, Mr. Lightfried, Mr. Ensik, Ms. Benova, Mr. Tannock, Mr. Ernst and Mr. Molzer. One minute each and that's it. Yksi minuutti jokaiselle eikä yhtään enempää ja pahoittele muiden puolesta. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämän päivän keskustelun valossa näyttää siltä, että henkilöskannerin käyttöön liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Lentomatkustajien turvallisuus on tietenkin kaikkein tärkein, eikä meidän pidä unohtaa myöskään suhteellisuusperiaatetta. Tällaisten laitteiden käyttö jättää monia kysymyksiä ja vastauksia ilmaan. Miten ne vaikuttavat terveyteen ja millä tavalla sitten skannattu kuva pidetään salassa. Eikö olisi parempi parantaa nykyisiä järjestelmiä, tehdä niitä tiiviimmäksi ja hoitaa asiat niin, että siellä, sitä kautta löydettäisiin räjähdysaineet, eikä minkäänlaisia pakollisia skannerin käyttöönottosääntöjä tarvittaisi meillä on ikään kuin ratkaisu löytynyt ja nyt me etsimme ongelmaa. Puheaikana päättyi. Seuraava puhuja. Volevo dire sostanzialmente questo, non c'è... Puhemies, sanoisin seuraavaa. Suurin ongelma on yksityisyyden suoja. Tämä on oikeus, joka pitää taata. Muutama viikko sitten tässä parlamentissa hyväksymme päätöslausuman, joka koski Tukholman ohjelmaa siitä syystä, että haluamme tasapainottaa oikeuden ja toisaalta oikeuden yksityisyyteen ja kolmanneksi sitten turvallisuuden. Me pyrimme varmistamaan että Euroopan unioni hoitaa tämän yhteisen ongelmamme. Tämä siitä syystä, että kyseessä on suuri haaste. Tästä syystä pyytäisin, että Espanja puheenjohtajavaltiona ja... Kiitoksia herra Jakolino puheenjohtaja. Seuraava puhuja. De la început faptul că niin, minä haluaisin eräisen asian selventää. Tämän keskustelun aikana eh, tai tällä keskustelulla en ollenkaan, ollenkaan osoita terrorismiin vaarallisuutta, vaan myös eh, eh, sen, että meidän pitää olla askel edellä terroristeja. Skannerikeskustelu mm, ja se, että niitä tulisi kaikille kentälle Euroopassa, sillä on hyvin paljon vaikutuksia. Tämä vähän ristiriitaista, koska esimerkiksi asiat, tavarat, jotka on nielty elimistöön, niitä ei skannerilla havaita. Miten sitten turvallisuus ja terveys skannerin läpi kuljettaessa? Yksityisyyden suoja, sitä ei voida taata niin kauan kun tällaisia yksityiskohtaisia kuvia ihmisen vartalosta tehdään. Täytyy käyttää teknologiaa. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitoksia. Jos meillä joku periaate lentoliikenteessä on, niin e, meidän täytyy aina mennä Euroopan tasolla pitemmälle, koska yksittäiset maat eivät voi tehdä mitä ne haluavat. Tämä koskee henkilöskannereita. Meillä on tällainen periaate, huippusalainen periaate, koska, e, tai tällainen periaate, että meillä täytyy olla säännöt niille, tai sitten ei mitään skannereita ollenkaan oteta käyttöön. Toinen asia on sitten se, että jos tällaiset laitteet otetaan käyttöön, niin meidän täytyy miettiä, kuinka ne rahoitetaan ja kuka ne rahoittaa. Ne ovat hyvin kalliita laitteita. Olisin hyvin iloinen, jos esittelijä tässä kysymyksessä eh, ajattelisi näitä. Asiahan menee eteenpäin neuvostossa hitaasti ja tämähän on tietenkin julkinen asia, tämä turvallisuus ja julkista rahaa siihen tarvitaan. aș dori să atrag atenția comisiei și consiliului precum și colegilor noștri minä haluaisin kiinnittää komission ja neuvoston huomiota näihin sekundaarivaikutuksiin, joita henkilöskannerilla on. Jos X ja T säteitä jatkuvasti ihmiseen kohdistetaan, niin ei ole varmaa, että se on hyvää ihmiset hän eivät tunne tällaista vaaraa, joka skannereista on peräisin. Kolmiulotteinen kuva saadaan vartalosta, mutta kuitenkin vaaroja ihmiskeholle aiheutuu. Geneettisiä sairauksia saattaa syntyä ja riski siitä, että se on epämiellyttävää on olemassa. Se ei ole oikein ottaa niitä käyttöön. Predsedajúci, pani komisarka, pan minister. Terrorismus nemá žiadne hodnot. Terrorismi e, ei e, noudata mitään e, sääntöjä, sillä ei ole arvoja eikä sillä ei ole mitään muita tavoitteita kuin se, että siviiliyhteiskunnassa ihmisiä tapetaan ja halvalla ja halvalla se tulee tapahtua, sehän on myös näissä itsemurhapommituksissa tyypillistä. Terrorismin myötä on erilaisia toimenpiteitä otettu käyttöön, joiden tarkoituksena on suojella ihmisiä, mutta kuitenkin tämä sama kansa ja kansalaiset eh, ovat niitä, joiden oikeuksien yli kävellään. Jos henkilöskannerit eh, hyväksytään, niin silloin pitäisi lainsäädännön kautta miettiä sitä, kuinka harmonisointi tehtäisiin, koska President, the recent announcement of compulsory backscatter X-ray technology whole body scanners at British airports by Prime Minister Gordon Brown is an Minun mielestäni pääministeri Gordon Brownin viimeaikaisimmat lausunnot näistä henkilöstöskannereista ovat aivan järkyttäviä. Säteilyn käyttö lapsiin ja raskana oleviin naisiin ja muihin henkilöihin ei-lääketieteellisistä syistä on aivan väärin. Tämä on vaarallista. Ja tämä on vaarallista pehmytkudokselle ja ihollekin. Lääketieteelliset tutkimukset Mm, sanovat, että tässä voidaan myös aiheuttaa DNA-vahinkoakin. Lääkärinä ja usein matkustavana henkilönä minä torjun henkilösuojasyistä ja terveyssyistä tällaisten laitteiden käytön. Minä pikemminkin kannatan Israelin tyyppistä matkustajien profilointia. Kirja Ernst, ένα λεπτό. Vihreiden puheenvuoro. Jetzt, jetzt was was. Ähm, Körpers... Henkilöskannerit äh, ovat selvästikin yksityisyyteen puuttumista. Kaksi kysymystä, joista ensimmäinen on, että miten tämä suhteellisuus toimii? Ovatko nämä hyödyllisiä terrorismin torjunnassa? Eihän tähän ole mitään selkeitä vastauksia. Rova Malmström täällä sanoi, että arviointi erilaisista mm, instrumenteista tehdään. Sen me haluaisimme nähdä. Toinen asia on sitten nämä terveysvaikutukset ja vaarat. Joka viikko me joudumme menemään näiden skannereiden läpi ainakin kaksi kertaa viikossa minäkin joudun. Minä haluan tietää, vahingoittaako se terveyttä, koska minkälaisia arvioita asiasta ei vielä ole. Minä haluan selkeitä vastauksia. Kirja Rivasi, lepto. Seuraava puhuja, onko hän paikalla? 650. Vaikka 650. Rova Rivasi, haluatteko te käyttää puheenvuoron vai ettekö halua? You have a minute. Frank. Teillä on minuutti puheenjohtaja. Kiitos, puhemies. Haluaisin nyt puhua siitä, minkälaisia yhteyksiä skannerin terrorismin ja terveyden välillä on, kun katsoo säteilyturvallisuuskomiteota, jossa on mukana IAEA e ja Euroopan komissio ja ydinase virasto heidän mukaansa lapsia ja raskaana naisia ei pidä laittaa henkilöskannerien läpi, vaikka vaarat ovat hyvin vähäisiä. Pitää kuitenkin tehdä selväksi, että jos on toistuvia vähäisiä säteilyjä, jotka kohdistuvat ihmiseen, niin kyllä tämäkin voi johtaa eh, terveysvaikutuksiin. Voidaan miettiä vaihtoehtoista teknologiaa, eli pitää todellakin antaa hyvät perustelut, jos skannereita käytetään. Thank you. Kiitokset teille. Seuraava puhuja. Meidän ei pidä unohtaa, että kansainvälinen terrorismi on sellaista, että eh, se tulee mahdolliseksi väärien tiedustelutietojen avulla. On toimittava sillä tavalla, että aina jokaisen iskun jälkeen puututaan ihmisten va- vapauteen. Eurooppa seuraa tilannetta, koska Tämä kaikkihan perustuu tämä tieto tiedustelupalveluiden keräämään tietoon. Miten tämän hyödyllisyys ja toteutettavuus on ihmisten henkilökohtaisten oikeuksien kannalta? Islamisti terrorismi on olemassa Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron neuvoston nimissä herra Peres Rubalcavalle viisi minuuttia, jos teille sopii. Presidente, muy, muy brevemente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvin lyhykäisesti puhun. Kuuntelin huolella tässä kaikkien ryhmien ja kaikkien parlamentin jäsenten puheenvuoroja tämän aiheen osalta. Tässä on yhdessä esitetty erittäin mielenkiintoisia näkemyksiä. Aivan kuten ensimmäisessä puheenvuorossanikin, haluaisin korostaa nyt, että en ollenkaan puolla sitä, että käytäisiin keskusteluja näin monimuotoisesta ja hankalasta aiheesta kuin terrorismi näiden oletettujen iskujen jälkeen. Meidän täytyy nyt tutkia näitä iskuja. Meidän täytyy miettiä, mikä epäonnistui vastavuoroissa tietojenvaihdossa. Mutta niin kuin täällä on sanottu, terrorismin torjuntapolitiikan täytyy olla hyvin pohdittua, hyvin analysoitua, jota sovelletaan suhteellisesti jos ryhdytään toiviin, toimiin, joilla heikennetään meidän perusperiaatteitamme, niin teemme kyllä vakavan virheen. Tämän vuoksi toistan vielä, että meidän täytyy analysoida esimerkiksi Detroitin tapausta, jotta voidaan välttää virheitä, mutta meidän ei tarvitse hätäisesti toimia jokaisen terroristi-iskun iskun jälkeen, koska silloin kenties tehdään päätöksiä, jotka joskus eivät ole mitenkään hirvittävän järkeviä. Toiseksikin Eurooppa Eurooppa kulkee kohti. Euroopalla on jo terrorismin torjuntastrategia. Se on hyvä strategia. Viime vuosina se on osoittautunut tehokkaaksi. Ja nyt meidän täytyy vain miettiä eri maiden, eri toimijoiden yhteistä toimintaa ja miettiä siten, sitä, millä tavalla tämä yhteinen strategia saataisiin todella täytäntöön pantua. Meillä on terrorismin torjunnan edustaja. Me olemme käyneet täällä parlamentissa mielenkiintoisia tutkimu- keskusteluja ja haluaisin todellakin tuoda esille tämän puheen, jonka tämä henkilö antoi, koska se osoittaa, miten hyvä tämä strategia on. Tämä strategia on viime aikoina konkretisoitunut ennen kaikkea ennaltaehkäiseviin toimiin. Aikaisemmin ö, tärkeimpänä oli terrorismi konfliktien kiinni saaminen, mutta nyt tärkeimmässä asemassa on ennaltaehkäisy. Ja tämän vuoksi siis keskitämme yhteiset voimamme ennaltaehkäisyyn. Tämän vuoksi olemme huolestuneita myös sellaisista aiheista kuin radikalisoituminen. Tähän komission jäsenkin jo puuttui. Me haluamme analysoida radikalisoitumista. Jokaisessa jäsenvaltiossa toimitaan, että voitaisiin välttää tätä radikalisoitumista, joka on loppujen lopuksi monien iskujen takana. Me haluamme myös hyvää asianmukaista tietojen vaihtoa. Tärkeää ei ole vaihtaa kaikkea sitä tietoa, mitä eri osatekijöillä on, vaan ne tärkeät, relevantit tiedot, joita todella tar- tarvitaan. Kysymys ei ole siitä, että halutaan hukuttaa vastapuoli tietoihin, vaan me tarvitsemme sellaisia välineitä, joilla voidaan hallinnoida tätä tietoa niin, että tästä välineestä tulee todella tehokas. Viime aikoina Euroopan unionissa olemme huomattavasti saavuttaneet edistystä tämän asian osalta. Meillä on strategia, jonka käynnistäminen mahdollistaa sen, että tietojenvaihtojärjestelmämme paran, toimivat paremmin. Kun puhun tietojen vaihtojärjestelmistä, puhuu, ajattelen tässä Europolia, Eurojustia ja Kosia, johon jotkut täällä viittasivat ja ajattelen tässä vielä siis ennen kaikkea tätä aina vain tehokkaampaa tietojen vaihtoa. On aivan totta, että henkilöskanneri polemiikki on nyt todella tapetilla ja aivan kuten johdantopuheenvuorossani totesin ja kuten komission jäsenetkin täällä toivat esille, tämä on aihe, johon meidän täytyy puuttua. Ihanteellista olisi se, jos löytäisimme jaetun yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan. Jos tätä ei löydetä, niin tietysti jokainen maa voi soveltaa omaa politiikkaansa ja saattaa käydä niin, että meillä on maita, jotka oman lainsäädäntönsä mukaisesti siis päättävät omasta politiikastansa, mutta ehdottomasti on niin, että yhteinen näkemys tässä auttaisi meitä pääsemään eteenpäin. Ja aivan kuin, kuten tämä vastaukseni alussa sanoin, on hyvä käydä rauhallista harkitsevaa keskustelua. Komissio tällä hetkellä tutkii kolmea seikkaa. Ensinnäkin, ovatko nämä henkilöskannerit tehokkaita vai eivät, mitä rajoituksia niillä on, auttavatko ne siinä, mitä me haluamme niiltä. Toisiksikin, sopivatko ne yhteen perusoikeuksien ja henkilövapauksien kanssa? Ja kolmanneksi, aiheuttavatko ne terveyshankaluuksia, terveysvaikutuksia? Nämä ovat kolme asiaa, jotka täytyy vielä tutkia ja kun meillä on vastaukset käsissämme, sitten määrittelemme tämän tarpeellisen yhteisen kantamme. Kiitoksia hyvä puhemies ja kiitän vielä kerran parlamentin jäseniä puheenvuoroista. Ne ovat olleet äärimmäisen hyödyllisiä neuvoston työn kannalta. Kallas, Seuraavaksi komission jäsen Kallas. Is this, uh, is this a point of order, Ms. Latt? Haluatteko Rova Ladford esittää pu- työjärjestyspuheenvuoron? Parempi olisi. I asked a direct question to the... Minä esitin suoran kysymyksen neuvostolle ja haluaisin vastauksen. Minä kysyin, mitä mieltä neuvosto on siitä artiklaa 6 on rikottu EU-sopimuksen perusoikeuslausiketta ottaen huomioon se, mitä yhdistyneen kuningaskunnan valitustuomioistuin päätti, että yhdistynyt kuningaskunta on syyllinen. Olen pahoillani, mutta meillä ei nyt ole aikaa tällaiseen. Herra Kallas. Mr. President, ladies and gentlemen. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää teitä panoksistanne nyt on kuitenkin sanottava, että meillä ei tänään ole nyt sellaista ehdotusta, että otettaisiin pakollisesti käyttöön kaikilla lentokentillä, lentokentillä kaikissa jäsenvaltioissa uusia koneita tai laitteita. Me vasta tarkastelemme hyvin yksityiskohtaisesti uutta tekniikkaa ja sitten huhtikuun jälkeen annamme teille raportin, jossa parannetaan uusien teknologioiden kaikkiin aspekteihin. Minulla itsellänikin on joitain epäilyksiä, jos ajatellaan sitä, kuinka tehokasta ja oikea suhtaista tämä uusi teknologia on, mutta uutta teknologiaa voi myöskään suoralla kädeltä torjua. Terrorismin kehittyy, meidän pitää myös käyttää kaikkea teknistä kehitystä, jotta voimme puolustaa kansalaisia ja matkustajia. Nyt ei saa siis mustamalata uutta tekniikkaa. Minä yhdessä Cecilia Malmströmin ja Redingen kanssa aiomme tehdä ehdotuksen yhteiseksi eurooppalaiseksi lähestymistavaksi, jossa huomioidaan kaikki tekniset, juridiset asiat, perusoikeusasiat ja yksityisyys, kaikki nämä eri aspektit otetaan huomioon. Ja aiomme ilman muuta tehdä ehdotuksen yhteisiksi lähestymistavaksi. Täällä ollaan yksimielisiä siitä, että eurooppalainen lähestymistapa on tässä paikallaan. Ja tämä on sama mielipide, mikä on valolla jäsenvaltioissa. Eli lähitulevaisuudessa laadimme tämän tutkimuksen ja raportin ja palaamme tähän keskusteluun. Meillä ei ole minkäänlaista salaliitto, että uudet koneet otettaisiin saman tien käyttöön, eikä ole mitään sellaista tekniikkaa, joka olisi täysin luodin kestävä tai joka takaisi sataprosenttisen lentoturvallisuuden näin hankala aihe piiri. Tänne tarvitaan paljon erilaisia toimia kansallista yhteistyötä. Eli raportin jälkeen teemme sitten konkreettisia ehdotuksia yhteiseksi eurooppalaiseksi lähestymistavaksi koskeneita standardeja ja vaatimuksia siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot päättävät ottaa käyttöön tällaiset uudet screening-teknologiat. Äh, Malmström. Seuraavaksi Rova Malmström. Kiitoksia puhemies arvon Tämä on todellakin äärimmäisen täydellinen keskustelu. Terrorismin torjunta on tärkeää. Meillä on tuskallisia kokemuksia Euroopan unionissa terrorismin vaikutuksista. Nämä vaikutukset ulottuvat myös yhteiskuntimme ja ne loukkaavat perusarvojamme. Jäsenvaltioillakin on oma vastuunsa ja vastuu myös tiedustelupalvelustansa, mutta uskon, että me voimme tehdä paljon enemmän eurooppalaisella tasolla, jotta voisimme koordinoida ja todella torjua terrorismia. Olen pyytänyt, että yksikköni tekisi nopeasti tässä nyt arvion tähänastisesta politiikasta ja näistä puitteista, joissa toimitaan, niin että nähdään, mitä voidaan parantaa, mitä, mitä voidaan vielä järkevämmin käyttää näitä välineitä. Olen sanonut täällä myös sen, että olen vakuuttunut siitä, että Europol, Eurojust ja jäsenvaltiot voivat tehdä paljon parempaa ja läheisempää yhteistyötä. Ja tätä varten on varmasti välineitä. Detroitin kaltaiset tapaukset ovat tietysti tärkeitä siinä mielessä, että ne ovat ikään kuin hälytys, hälytyskello. Terrorismi on edelleen valloillaan ja se on merkittävä uhka. Vaatimukset ja paino, paineet poliitikkojen suuntaan, niin että toimimme nopeasti kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi, ovat aivan luonnollisia. Mutta meillä on myös vastuu suojella ja parantaa turvallisuutta mutta tämä täytyy tapahtua hyvän äh, vakaan arvioinnin pohjalta keskustelujen jälkeen ja suhteellisin toimenpitein, aivan kuten komission sen Kallas täällä totesi ja neuvoston puheenjohtajakin sanoi. Näin tulemme toimimaan ja meidän täytyy myös täysin ottaa huomioon perusoikeuksien kunnioittaminen. Tällä tavalla komissio aikoo tehdä töitä. Toimitamme teille yksityiskohtaisemman ehdotuksen sitten, kun tämä arviointi on tehty ja keskustelemme asiasta myöhemmin teidän kanssanne. Kiitos ja kiitos tästä hyvästä keskustelusta. Keskustelu päättyy. Niin, sieltä vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Antes, Kiitoksia, puhemies. Yksi työjärjestyspuheenvuoro. Olen yllättynyt, koska kun aloitettiin menettely ilman puhelista, nostin käteni ja teillä olikin lista täynnä. Eli haluaisin, että päätämme niistä kriteereistä, joiden mukaan jaetaan puheenvuoroja tässä menettelyssä, jotta kaikki saavat käyttää puheenvuoron. Koska juuri silloin, kun ilmestyi nämä sanat, kun vielä muita kollegoita puhui, te sanoitte, että lista on jo täynnä. Eli olen aika yllättynyt tästä. Ja olisi hyvä, jos tietäisimme, miten tämä nyt toimii, jos haluamme käyttää puheenvuoron. Eli selvitetään nyt vielä, miten tämä toimii. Eli yksinkertaisesti, kun keskustelu alkaa, te voitte jo heti keskustelun alussa antaa merkin, että haluatte puhua menettelyssä ilman puhujalistaa. Ja sitten loppuvaiheessa on jo se vaara, että luettelo on jo täynnä Täällä oli 19 puhujaa jo listalla ja yleensä voin antaa vain viisi minuuttia tähän, mutta tänään nyt teen poikkeuksen ja ainakin yksi puhuja sai puheenvuoron jokaisesta poliittisesta ryhmästä. Eli heti jo keskustelun alussa voitte antaa merkin ja silloin voitte käyttää puheenvuoron tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. nyt se on kaksi kreikkalaista puhemiestä tällä vaalikaudella tai tässä.